Mesdames, messieurs, bonjour. Hyvää päivää. No niin, nyt me aloitamme. Esityslista voidaan hyväksyä, jos kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan. Hyvää päivää myös herra J. Voimme hyväksyä kokouspöytäkirjat 8. ja 9. lokakuuta ja 5. päivä marraskuuta. Ne voidaan hyväksyä, ellei kenelläkään ole mitään siitä vastaan. Te kyllä olette aika meluisia tänään. No niin, Victor. Yeah, regardez. Merci, Victor. Il n'a pas entendu. <laughs> Bien. No niin. Ja nyt haluaisin äh, antaa teille tärkeän tiedonannon. Hyvät kollegat, niin kuin tiedätte, tänään on kolmas päivä joulukuuta 2018 ja me vietämme kansainvälistä vammaisten päivää. Tämä äh, päivä, joka perustettiin 1992 äh, YK toimesta. Siinä pyritään edistämään ja puoltamaan vammaisten oikeuksia kaikissa yhteiskunnan osissa. Tässä tämän päivän aikana voidaan tiedottaa paljon paremmin tästä tilanteesta. Tämän päivän tai tämän vuoden teema painottaa vammaisten itsenäisyyttä, jotta osallisesti ja tasapuolisesti arvoisesti kestävästi voidaan kehittyä kestävän kehityksen ohjelman puitteissa Horisontti 2030. Tässä ohjelmassa äh, ei haluta jättää ketään sivuun. Äh, vammaiset, äh, jotka, ovat, jotka hyötyvät että ovat toimijoina tässä ohjelmassa, voivat edistää osallistavaa kehitystä ja tämä koskee myös sitä, kun puhutaan kaupunkikehityksen riskeistä. Nyt valiokunnan pyynnöstä on valmisteltu selvitys ja se on tuolla sisäänkäynnin luona. Siinä tutkitaan hyvin syvällisesti esteettömyysongelmia koko Euroopan unionissa, liikenteessä ja matkailussa. Ja siinä esitetään esteettömyyskartta eri jäsenvaltioissa kolmella sektorilla. Pitkän äh, välin äh, liikenne, sitten äh, lähiliikenne ja matkailu. Tässä painotetaan myös sitä, että mm, esteettömyys matkailussa pitkillä matkoilla on eurooppalaista yhteistyötä, mutta sen sijaan paikallisliikenteen tilanne. Sitä säännellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa eh, tai jopa eri kaupungeissa tai alueilla. Eh, siellä tilanne on hyvin paljon eh, monimuotoisempi ja meillä on pieniä jäsenvaltioita, suuria kaupunkeja, jotka ovat erittäin hyvin onnistuneet esteettömyydessä sen sijaan maaseutualueilla ja muissa jäsenvaltioissa on paljon esteellisyyttä paikallisliikenteessä. Sitä voitaisiin parantaa kansallisilla koordinoiduilla toimilla, mutta tässä mielessä myös Euroopan pitää olla aktiivinen ja edistää muutosta. Euroopan parlamentin aloitteesta sisämarkkinapääosasto ja komissio komission pääosasto siis pyrkivät kehittämään älykkään matkailun Euroopan pääkaupunkeja. Ja siinä on esteettömyydessä neljä kriteeriä, jotka arvioidaan e, tässä kilpailussa. Mitä tulee matkailuun, Euroopan unionin toimivaltuudet äh, rajoittuvat koordinointiin ja tiedottamiseen. Äh, tiedätte hyvin, että kun halutaan harmonisoida äh, tiedotusjärjestelmiä, tietojärjestelmiä esteettömyydessä, emme ole päässeet kovinkaan merkittäviin tuloksiin. Niinpä edelleen jatkamme tässä työtä. Tästä huolimatta on tärkeää meille muistaa, että useimmissa jäsenvaltioissa ja useimmilla EUn alueilla eh, matkailun ja liikenteen eh, esteettömyys on merkittävästi parantunut eh, viimeisten 10-20 vuoden aikana ja edelleen sitä pitää parantaa. Nämä toimet ovat vielä riittämättömiä. Esimerkiksi on liian vaikeata varmistua keskeytymättömästä matkasta vammaisille, äh, koska äh, nämä järjestelmät on vielä liian vähän harmonisoituja. Ja tästä syystä äh, muistuttaisin teille, että parlamentti ja neuvosto ovat kahdeksas päivä marraskuuta saaneet aikaan sopimuksen, joka koskee komission komission ehdotusta ajatellen esteettömyyttä ja eh, siinä tarkoituksena on saada aikaan eh, säädöksiä, eh, joita pitää soveltaa kaikissa palveluissa ja tuotteissa. Ja liikennevaliokunta oli mukana lainsäädäntöprosessissa ja tällä tavoin nähdään, että nämä näkökohdat ovat hyvin tärkeitä. Valitettavasti täytyy sanoa, että liikenteen alalla meidän tarkistuksemme ajatellen vammaisia ja heidän esteettömyyttään meidän tarkistuksemme saivat vastaansa paljon vastustusta neuvostossa ja niinpä on vaikeata päästä näihin yhteisiin alustoihin matkailun ja liikenteen alalla. Ja lopullinen teksti siitä äänestetään 2019 alkuvuodesta. Ja toivottavasti saadaan parannuksia aikaan Euroopan parlamentissa. Olen sitä mieltä, että kun hyväksytään tämä säädös. Meillä on käytössämme paljon enemmän välineitä, jotta voimme taata kaikille kansalaisille, kaikille eurooppalaisille eh, liikkuvuuden ja varsinkin niille, jotka ovat vammaisia tai liikuntarajoitteisia missä tahansa he asuvatkin Euroopan unionissa. Heillä on helppo ja itsenäinen pääsy liikennepalveluihin. Nyt hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä eh, ja tästä asiasta meille on tullut myös prioriteetti. Onko teillä tästä huomautettavaa? Herra Velor. Uh, thanks very much. Uh... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olin itse liikenne- valikunnan lausunnon esittelijä pari esittelyiden kesken. Edustaja Lokartin, Lökkegardin johdolla keskusteltiin asiasta liikennevaliokunnan prioriteetit ovat ensinnäkin se, että täytyy tehdä vapaaehtoiseksi se, että vammaisten pääsyä helpotetaan liikenteeseen. Silloin kun on kyse myöskin aistivammaisista, mikäli liikennejärjestelmä määritelmä on olemassa, ei mitään mieltä siinä, että kaikki eivät voi sitä käyttää. Lisäksi olimme erittäin innokkaina olleet ehdottamassa sitä, että kaiken tyyppiset paikallisliikennemuodot ja intermodaalisuus myöskin otetaan tässä huomioon. Ei voi päästä yli eikä ympäri sitä asiasta, että neuvosto oli melkoisen järkähtämätön. Ikään kuin neuvosto asettaa vammaisen portaiden alapään eikä auta. Loppujen lopuksi neuvosto sai aikaan sopimusluonnoksen. Ja kyllä, me onnistuimme saamaan itsepalvelu, lippupalvelut sellaisiksi, että taisteluvammaiset voivat niitä käyttää, mutta liikennevaliokunnan tarkoituksena oli saada aika paljon muutakin. Nämä asiat jäävät nyt hoitamatta kuntoon. On ikävä sanoa tämä vammaisten ryhmä, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä, että Euroopan unioni on heidät tavallaan jättänyt tässä lapsipuolen aseman. Kiitoksia puheenjohtaja, että otitte tämän asian esiin. Merci, monsieur Taylor. Monsieur... Kiitoksia, herra Taylor. Ymmärrätkö, halusitte vielä lisätä tähän jotakin? Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja ja erityisen lämpimät kiitokset rakenne- ja kohesiopolitiikan osastolle, pääosastolle. Tiedämme kaikki, kuinka vaikea voi olla vammaisen ihmisen elämä, kun hän pyrkii helposti ja kätevästi matkustamaan EU-ssa. Samaan tiedämme, että paikallistasolla ja kansallisella tasolla täytyy tätä kamppailua vammaisten puolesta käydä. Mietinnössä, jonka Liberatski ja Meslier laativat, on jotakin esimerkkejä esimerkiksi junamatkuisten oikeuksien osalta. Siihen tarvittaisiin parannuksia vammaisten kohdalle ja toivon mukaan kaikki paikallisviranomaiset ja kansaisjärjestöt voivat käyttää hyväkseen tätä mietintöä, käydessään tätä kädenvääntöä paikallistasolla varmistakseen vammaisten paremman pääsyn ja tarpeellisen rahoituksen, sen kun on kyse heidän mahdollisuuksien käyttää liikennemuotoja hyväkseen. Saksassa, Alankomaissa ja Itävallassa pitäisi voida ja muuallakin kaikille käyttää hyväksi tätä materiaalia. Toivon mukaan siitä on hyötyä ja tarkoituksena on, että vammaisten asema helpottuisi julkisessa liikenteessä esimerkiksi. Ja pitäisi olla helpompi käyttää julkista liikennettä. Kiitoksia näistä erinomaisista mietinnöistä ja puheenjohtajan kertomuksista. Kiitoksia juuri äh, tästä syystä. Mikä olisikaan sitten mittakaava? Ehdotan, että liikenneministerien pitäisi äh, asettaa tämä prioriteetiksi. Tässä pitäisi herättää kaikki tietoisiksi. Äh, hyvin yksinkertainen viesti, ketään ei jätetä enää sivuun. Ja tämä on viesti heti huomenna kaikille liikenneministereille. No nyt me voimme jatkaa ja menemmekin sitten asetusehdotukseen, jolla muutetaan ö, yhteisön viisumisäännöstöä. Siinä äänestys. Katsotaan, voidaanko aloittaa äänestykset. Katsotaan, että onko meillä riittävästi täällä edustajia. Äänestys alkaa. Katsotaan määrät. Oikein hyvä. Nyt täällä on riittävästi edustajia paikalla, jotta voimme äänestää ja voimme aloittaa. Ja seuraavaksi tulee edustaja Lierin eh, ehdotus eh, yksi eh, puolesta tyhjää ja 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, äh, tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Se ei ollut selvä. Katsotaan vielä koneellisesti. Nyt alkaa äänestys 47 tarkistuksesta. Ja äänestys päättyy. Se hylättiin. Te ette nostaneet käsiänne. Nyt on maanantai ja il- iltapäivä. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ryhmä A puolesta vastaan. Tyhjää. En ihan tiedä. No niin, nyt äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Se hylättiin. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi. Niin, katsotaanko se vielä viitonen. Äänestys alkaa viitosesta. Nyt täytyy kyllä katsoa, ei, ei voi luottaa. No nyt äänestys päättyy. Niin. Se oli siis hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää. Se taisi olla hylätty, mutta katsotaan sekin vielä koneellisesti. on Ajattelin, että se olisi hylätty, mutta katsotaan, äänestys päättyy. Ja se hylättiin. Ja 56 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Ja kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Blokki B puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan 74 siis. Nytkö olette hukassa? No, 74. Eli 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Block C puolesta vastaan tyhjä hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksitoista puolesta vasta tyhjää. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 20. Kuka sanoi, että tarkistetaan? Haluatteko katsoa tämän koneellisesti? Tehdään niin. Eli 18 tarkistusäänestys alkaa. Minun mielestäni se oli hyväksytty. Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 26 puolesta, vastaan, tyhjää. Ei ollut selvä. Nyt äänestämme tarkistuksesta 26. Äänestys päättyy. Se oli tiukka äänestys ja hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko tekstistä. Koneellisesti äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 26 puolesta, 7 vastaan, Onnittelut mietintö hyväksyttiin. Onnittelut esittelijälle. Allez, nous passons désormais. Nyt siirrymme sitten mietintöön, jonka on laatinut Teresa Griffin. Aiheena on yhteistyötä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä koskeva Amerikan, Yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välinen sopimus. Tämä oli otsikko. Äänestämme tästä sopimuksesta. Äänestys alkaa. Kone äänestys. Nyt äänestys päättyy. Kolmekymmentä puolesta, kolme tyhjää ääntä. Hyväksytty. Jatkamme seuraavaan asiaan, joka on Keith Taylorin mietintö. Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana eu ja sen ulkopuolella annettua asetusta 1 25 koskeva täytäntöönpanokertomus on tämän otsikon kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistan koneellisesti. Tarkistus viisi Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta,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 75. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 19 vastaan. Hylätty. Te olette ihan oikeassa. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, luulisin. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 78. Äänestys päättyy. Luulen, että se hyväksyttiin niin kuin hyväksyttiinkin. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan koneellisesti. 81 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Se onkin rauennut. 83 sukanteeksi. Ja siinä sitten olikin kaikki. Tämä meni, tämä meni nopeasti. Nyt äänestämme sitten koneellisesti. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä. Loistavaa työtä, edustaja Taylor. Teidän mietintönne hyväksyttiin. Allez, nous continuons. Sitten seuraavaan asiaan. Tämä on viimeinen äänestys. Kyseessä on edustaja Salinin mietintö. Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja mak- maksamattomia tiemaksuja koskeva rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottaminen unessa uudelleen laadittu toisinto. Yksi ainoa äänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut edustaja Salinille. Kukaan ei vastustanut teidän mietintöänne, ei tyhjiä eikä vastaan ja Tällä tavoin teidän tekstinne on hyväksytty yksimielisesti. Hienoa, edustaja Saliini. Ja jatkamme nyt sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen Euroopan unionista Esittelijä olen minä itse. Kohta yhdeksän estylistalla. Allez, on y va. Je vais attendre. Bonjour, monsieur Zotowski. Je vais attendre ceux qui... Odottelen tässä vielä sitä, että ihmiset, jotka haluavat poistua, poistuvat ja sitten aloitan puheenvuoroni. Allez, nous commençons. Sur ce rapport... No niin, nyt sitten jatketaan. Kyse on 2014-2020 verkkojen Euroopan välineestä ja yhdistön kuningaskunnan eroamisesta EU-sta. Minun mietintöni on nyt muutettu. Asetusehdotus, joka tuli komissiolta, muuttaa verkkojen Eurooppa-asetusta, sitä tapausta, silmällä pitäen, että mitään brexit ei välttämättä synny. Tarkoitusperät tämän takana ovat erittäin hyvät. Tässä on tarkoitus ennakoida sitä, että sopimusta ei synny. Mutta tässä tehdään kuitenkin aivan liian lyhyt ja ytimekäs ehdotus, joka ei vastaa sitä, miten suurista kysymyksistä on kyse. Siksi, kun valmistaudutaan Brexitia varten, pitäisi luoda todellinen kunnollinen lainsäädäntö kilpi tai varasuunnitelma sitä varten, mitä sopimusta ei synny. Nyt tarvitaan eri toimenpiteitä, jotka täydentävät nykyistä rahoitusvälineitä esimerkiksi. Ja kyse on myöskin Pohjanmeren yhdistämisestä Englannin kanaliin. Kyse on operatiivisesta merireiteistä Irlannin ja sen naapurimaiden välillä mukana ottana. Ja viime kädessä kenties kaikkein tärkeimpänä asiana on, että haluaisin ottaa käyttöön myöskin tämmöisen oikeuden varmistamisvälineen Euroopan unionin alueella. Komissio on tehnyt tutkimuksen, komissio pitäisi vaatia tutkimusta ja osoittaisi, että rajat ylittävät alueet iso britannian Irlannin ja Ranskan osalta lähinnä, koska näillähän on ulkoraja Yhdistön kuningaskunnan kanssa Iranilla ja Ranskalla nämä kaksi maata tulevat kaikkein eniten kärsimään kielteisiä vaikutuksia, mikäli sopimusta ei synny. Lisäksi meidän täytyy kvantifioida, katsoa kuinka paljon vaikutusta tulee ja katsoa, mitä vaikutusta sopimuksettomalla tilalla olisi liikenteeseen. Yksi aina esimerkki, mikäli mainitaan tavaraliikenteestä, saattaa olla, että tavaraliikenteen kustannukset Tuonti- ja vientikustannukset nousivat 5 prosentilla, koska uusi ulkoraja ja sen ylittäminen tuovat lisää kustannuksia, jotka ovat massiivisia. Toinen seikka. Jotkut merisatamat ovat tänä päivänä sellaisia, että ne vastaavat vain ja ainoastaan kanalin ylittävästä liikenteestä. Calais Dover-yhteys esimerkiksi 100 prosenttia liikenteestä näillä, näissä satamissa on kanalit yrittävää liikennettä. Ja mikäli nyt syntyy ulkoraja kanaliin kohdalle, tämä vaarantaa työpaikkoja näissä satamissa. Toinen esimerkki. Tiedetään, että rajatarkastukset ja niiden kesto tulevat lisääntymään, mikäli rekka menee esimerkiksi saattamaan 20 kilometriä jonoja Kaleihin ja 20 kilometriä toiselle puolelle Doveriin. Tästä tulee lisää ajan menetystä, koska kaksi minuuttia kestää vähintäänkin rekan tarkastaminen rajalla. Nyt pitäisi luoda uusi merirahtireitti ja johdonmukaisuus täytyy varmistaa 27 jäsenvaltion kesken, kun on kyse ulkorajoista ja kaupasta. Irlannin ja Ranskan satamat, niiden avulla täytyy täydentää Pohjanmeren, Välimeren väylää. Ehdottaisin myöskin se, sitä, että Irlanti lähennettäisiin Mantereisen toisen väylän, Atlantin väylän avulla. Brest, Roscoff, Cherbourg, Abru, olisivat tämän reitin varrella. Tämä mahdollistaisi myöskin paremman rahoituksen räätyyttäviä satamia pitäisi liikennettä hoitavia satamia pitäisi vahvistaa, jotta voidaan uusiin rekkavirtoihin varautua. Nyt tarvitaan siirrettynä rahasto tätä varten. Nyt kehottaisin, että nopeasti ryhtäisiin mukauttamaan toimia, joilla varmistautetaan Ison-Britannian eroon EU-sta ja niihin kielteisiin vaikutuksiin, joita Brexit saattaa syntyä talouden eri toimijoiden ja kaikkien haavoittavaisemmassa asemassa olevien alueiden kannalta. Ja lopuksi vielä yksinkertaisesti totean, että me tarvitsemme hieman aikaa, tilaa ja myöskin rahaa. Aikaa on käymässä vähin, mikäli sopimusta ei synny tästä syystä mietintöä täytyy muuttaa niin, että se hoidetaankin opetusmenettelyn kautta. Tässä tulee selkeät painopistealueita vetoan uusien budjettikohtien luomiseksi ja toivon mukaan, että komissio ja Euroopan investointipankki voisivat auttaa niitä alueita, jotka eniten kärsivät Brexitistä ilman sopimusta. Infrastruktuuria täytyy voida mukauttaa Näitä tämän tyyppisiä ongelmia on vaikea ennakoida, kustannukset ovat aivan suuret, ja mikäli sopimus syntyykin, niin siitä huolimatta tarvitaan kaksi-kolme vuotta siirtymän kautta, että satamat saadaan varustettua paremmin ja, ja liikenteen harjoittajat pystyvät mukautumaan uuteen tilanteeseen, kun Yhdistön kuningaskunta ei ole enää EUn jäsen. Nyt pitäisi, tässä oli siis minun etenemissuunnitelmani, jonka tänä päivänä teille esittelen keskustelua varten. Nyt pitää myöskin hieman kuulla siitä, mikä komission kanta on. Voisiko komissio laatia selkeän ja nopeasti toteuttamiskelpoisen etenemissuunnitelman. Nyt puheaikoja sitten ja edustaja Mysilier puhuu ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja tästä selvityksestä. Niin, tämä mietintö, siinä halutetaan äh, muuttaa äh, koko mekanismia, äh, kun puhutaan yhdistyneen kuningaskunnan erosta. Ja tässä puhutaan nimenomaan Pohjanmeren tilanteesta ja vastaavista. Meidän neuvottelijamme Michel Barnier sai nimenomaan tässä tuloksia nyt pari viikkoa sitten, mutta kun puhutaan Euroopan unionin satamatilanteesta ja niistä ammateista, jotka kärsivät, jolle me saada, saa aika nopeaa ratkaisua, ja tässä olette aivan oikeassa 24 eh, miljardia euroa, jotka ovat käytössä 2014-2020, eh, niin se joudutaan häviämään, jos ei ratkaista nyt tätä tilannetta ajatellen Irlantia ja Mannerta ja niiden yhteyttä. Eh, Euroopan parlamentin täytyy osoittaa, että Eurooppa haluaa käyttää tätä hyväksi ja Brexit on mahdollisuus tiivistää välejä ennemmin kuin että eristäydytään. Niinpä nyt meillä lainsäätäjillä on mahdollisuus olla vastuullisia ja suhtautua oikealla tavalla yhdistyneen kuningaskunnan eroon. Tässä komissio ei välttämättä ole tehtävän tasalla monen kertaan on vedottu heihin satamat, alueiden johtajat ja Ranskan ministerit myös ovat vedonneet. Komissio ei ole tehnyt vaikutusten arviointia eikä ole ottanut huomioon myöskään julkisia kuulemisia, niiden tuloksia. Niitä on pidetty kesällä viime kesänä ja nyt pitäisikö kaikki asiat hoitaa kiireesti ennemmin kuin tehokkaasti. Komissio on saanut asian vain puoleen väliin ja siitä koko Ranska äh, joutuu kärsimään. Ja minusta vaikuttaa absurdilta, että jätetään ulkopuolelle nämä kaikki satamat nyt, kun silti on hyvin läheiset etäisyydet Irlannin ja Ranskan välillä ja ilmeiset yhteydet. Tästä esimerkki, joka varmasti riittääkin, tieliikenne, kuljetukset Ranskan ja Irlannin välillä, niitä oli enemmän kuin Hollannin ja Ranskan välillä 2007. Eh, eh, minkä tähden sitten eh, tilanne on tämä? Tässä pitää miettiä poliittisia seurauksia. Ne ovat järkyttäviä, samoin kuin taloudelliset. Olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin ja minulla on omat tarkistuksemme epp nimissä niin, että otetaan huomioon myös Pohjanmeren käytävä Tämä menee rinta rinnan Atlantti käytävän kanssa ja tämä on sen mukaista, mitä on hyväksy, ver, hyväksytty verkkojen Eurooppa-hankkeessa viime vuonna. Ja minä luotan teihin tässä työssä, joka on jo aloitettu. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, herra Myselieu. Ja seuraavaksi, Kristi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös esittelijälle tästä tekstistä. Minulla on vähän samantyyppisiä sanoja kuin mitä edellinen puhuja sanoi, vaikka nyt polemiikkia on syntynyt sen jälkeen, kun tämä asetusehdotus on esitetty, miten sopeutetaan käytäviä sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt. Se ei voi olla pelkästään teknistä toimintaa, vaan kyse on myös poliittisesta teknisestä taloudellisesta kysymyksestä. Eh, Tämä on, eh, jos siinä suhtaudutaan pelkästään eh, teknisesti, juridisesti, siinä erehdytään ja otetaan huomioon ainoastaan keskeiset satamaverkot, jotka olivat mukana käytävissä, Välimeren käytävissä. Ja silloin pitää miettiä hyvin tiukkaan Atlantin käytävää Irlannin ja Ranskan välillä, varsinkin Britannian ja Irlannin välillä. Tässä sanotaan, että ei voitaisi ottaa mukaan lisäsatamia keskusverkkoon, mutta tässä meidän pitäisi toimia niin, että löydetään perustelut näille toimille. Tämä pitää hoitaa asiantuntijatehtävänä ja niinpä Mm, tämä ei ole ensimmäinen kerta eikä viimeinen kerta, kun Euroopassa ollaan juridisesti luovia silloin, kun tulee mm, tällaisia ratkaisevia kysymyksiä. Äh, itse mm, olen äh, asiantuntija nimenomaan tieliikenteessä. Tavoite on äh, poliittinen ja se ulottuu Pohjois-Ranskasta aina muihin alueisiin, jotka ovat Irlannin kanssa yhteydessä. Nyt vaikuttaa siltä, että päästään sopimukseen, mutta missään vaiheessa ei ole mitään takeita tullut vielä ja pitää painottaa, että parlamentin pitää ratifioida sopimus. Niinpä pitää valmistautua kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin ja minun voi luottaa S- ja D-ryhmässä niin, että nopeasti toimitaan. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia. Edustaja Valdon, Vunkrin, eh, haluatteko te puheenvuoron vielä? Eh, sitten eh, herra Dominic Riquet. Niin, nyt puhutaan näköjään pelkästään ranskaa, mutta minkä tähden, no siihen on syynsä. En aio sanoa sitä, mitä tässä nyt on jo sanottu. Tässä lähestulkoon aina esittelijä ja kollegat sanovat samat asiat. Minulla olisi vain pari lisähuomiota ensiksi, että täällä ei ole kyse siitä, että olisi lisäverkoista kyse. Vielä ei ole julkiset toimijat eivät ole päättäneet, kyse on yksityisistä toimijoista. Tässä virhe tuli komissiolta ja siinä on tuettu nykyisiä yhteyksiä, mutta todellisuudessa ei sellaisia ollut lähinnäkään nämä Ranskan satamissa. Kaikki kulki Rorona mm, Kaleen kautta ja kanaalin yli. Jos nyt sitten mm, tässä voidaan tukea satamainfrastruktuuria ja siinä pitää olla tukemassa myös yhteyksiä, joita ei vielä ole olemassa. Tässä puhutaan Atlantin käytävästä. Se ei ole Kaleeta Le Havrea ajatellen. Minkä tähden siis komissio on tehnyt tämän poliittisen virheen? Tämä oli tosiaankin poliittinen virhe mutta aivan samaan tapaan meidän pitää miettiä tätä kysymystä. Mm, Tärkeää on myös, että stimuloidaan myös kaupallisia toimijoita ja satamia siinä ei tyhjästä luoda tällaisia yhteyksiä puheenjohtaja. Tämä oli hyvin rohkea tämä mietintö, mutta tässä herätti minua vähän tämä erityisrahasto. Eri, erinomainen ajatus, paitsi että siitä ne puuttuvat yhteiskohdat, mitä se ta- yksityiskohdat, mitä se tarkoittaa budjettimielessä. Jos pitäisi saada aikaan erityisrahastoja ajatellen Brexittiä, niin siinä voidaan miettiä, että tämä on hyvä, hyvin monimutkainen kysymys ja minun mielestäni eh, tämä oli houkutteleva, mutta siinä on eh, tiettyjä ongelmia tässä ajatuksessa. Ehkä voimme puhua tästä asiasta. Eh, ehkä tässä lähdetään toimiin, mutta siinä voi olla käytännön ongelmia. Komissio esitti lisätarkistuksia tarkistuksia ja siinä puhuttiin juuri kakkosvaiheesta mm, eri käytävissä, Atlantin käytävissä ja Välimeren käytävissä. Mutta erittäin tärkeää on, että ne otetaan mukaan verkkojen Eurooppa ykköseen. Niinpä meidän ryhmämme esittää samat tarkistukset kuin te. Siinä ei paljon muutosta tule nyt tähän aiheeseen, mutta on aivan totta, että komissio on ollut huolimaton, mutta siitä huolimatta saattaa tukea parlamentin ehdotuksia, jotka ovat johdonmukaisia. Kiitoksia erinomaisesta mietinnöstä. Kiitos edustaja Rikke. Edustaja Kluun. No. Odottakaa hetkinen. Ensin teitä puhuu, ennen teitä puhuu edustaja Kramer. Ai niin, minähän olen esittelijä, olemme samasta poliittisesta ryhmästä sen takia. Rouva Kluune saa puheenvuoron eikä Kramer. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä mietinnöstänne. Irlanti on tässä mainittu jo usean otteeseen tämän iltapäivän aikana ja on totta, että Irlanti sijaitsee Pohjanmeri, Välimeri, käytävällä. ja melkeinpä 95 prosenttia tavarasta tulee UK Doverin ja Kalen välisen rajan yli. Se on lyhin reitti voi kulua 17 tuntia Irlannin itärannikolta Dubliniin, joten tuo on tällä hetkellä nopein reitti. Mutta on selvää, että ollaan huolissaan siitä, mitä tapahtuu, jos on tila toteutuu. Tai olipa sopimus minkälainen tahansa. Eli monet irlantilaissatamat pyrkivät nyt luomaan yhteyksiä muihin yhteyksiin ja satamiin Euroopassa ja tämä Atlantin käytävä on varmasti vaihtoehto ja sitä kenties voitaisiin tukea ainakin liikenteelle, joka menee Espanjan ja Etelän suuntaan. Tämä on tärkeä yhteys Irlannille. Ei olisi hyvä ottaa tässä vain yhtä ratkaisua tarkasteluun. tai vain yhteen tai kahteen satamaan. Meillä on paljon luotteissa Ranskan suuntautuvaa kauppaa, mutta myös Portugali ja Espanja ja muut alueet täytyy ottaa huomioon. Myselier oma varjomme varmasti jättää tarpeen vaatiessa tarkistuksia, mutta uskomme, että esteitä ei pitäisi olla, eikä myöskään pitäisi sopia vain yhdestä ratkaisumallista. Vaihtoehtoja, kuten on sanottu, on useita ja nämä merireitit ovat kaupallisia. Yksityiset toimijat tekevät niistä päätöksen, mutta meidän täytyy varmistaa myös se, että voidaan käyttää yhteyksiä erityisesti luoteis Ranskan satamiin. Edustaja Kluunelle kiitokset ja nyt sitten edustaja Kramer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole yllättävää, että tuen mietintöä, mutta tässä nyt joudutaan vain pohtimaan, mitä tapahtuu, koska emme tiedä, miten 11. joulukuuta parlamentti Lontoossa sitten, mitä se päättää. Olen lukenut, että yhdistynyt kuningaskunta haluaa jättää virastot ja myös EASan. Onko teillä tietoa tästä? Onko näin todella? Ja jos näin on, niin silloinhan vaikutukset olisivat valtavat, jos näihin virastoihin ei enää sitten kuuluisi. Kiitos tästä huomiosta, edustaja Kramer. Nyt sitten käännyn komission suuntaan. Puheenvuoron saa edustaja Coulson Move-pääosastolta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että teidän mietinnössänne painotetaan tiettyjä toimia, joihin pitäisi ryhtyä lainsäädännöllisiin toimiin Brexitin osalta. Voin sanoa heti kättelyssä, että olemme samaa mieltä suurelta osin siitä, mitä te katsotte tarpeelliseksi. Mutta olemme hieman varautuneita lainsäädäntökehyksen osalta, jota te ehdotatte tätä varten. Ehdotus, jonka te teitte, pyrkii aivan erityiseen kontekstiin, mihin nopeisiin toimiin pitäisi ryhtyä, mikäli syntyy hard Brexit, kova Brexit, niin ettei synny tästä haittaa Irlannille Tämä on aina, mitä te tuitte tässä. Siksi tämä on erittäin lyhyt aikaväli 31. joulukuuta eteenpäin Pohjanmeren, Välimeren väylä katkeasi kahtia, mikäli ei Brexit-toimista synny. Silloin yhteys Irlannin ja Euroopan mantereen välillä katkeaisi niin kuin Maltan ja Kyproksen välilläkin. Tästä syystä nyt tarkoituksena on kovaa Brexitia silmällä pitäen luoda tällainen yhteys kolmen sataman välille, jos kaikkein eniten tällä hetkellä on kuljetuksia Irlantiin ja Irlannista. Mitä teidän muutosehdotuksenne tulee? 10 ja 11 ensinnäkin. Komissiolla ei ole mitään sitä vastaan, että lisätään Calais ja Dunkirk näiden kolmen muun sataman ohelle Pohjanmeren välimeren käytävään. Näillä on suora yhteys Irlantiin, tai pitäisi olla suora yhteys Irlantiin. Sen sijaan, mikäli haluatte muuttaa nykyisiä käytäviä, Le Havre, Pariisi, Pohjanmeren, Välimeren käytävään tai Irlanti, Atlantin käytävään. Nämä ovat toimenpiteitä. Samalla kun joiden osalta voi todeta, että samalla kun valmistetaan Brexitin, näin pitäisi olla pikemminkin pysyviä. Eivät ole mitään väliaikaisia toimia, joiden toteuttaminen päätään 31. joulukuuta 2020. Näistä pitäisi keskustella kun keskustellaan uudelleen verkkojen Euroopan välineistä komissio ja parlamentti nyt tekevät tällaisen ehdotuksen, joka pitää sisällään teidän tarkistuksenne sisällön, niin komissio silloin tukee näitä ehdotuksia täysin. Mitä tulee satamiin Atlantin käytävän varrella, kuten Bresk, Brest ja Boskov, teidän ajatuksen tässä ei ole mahdollinen toteuttaa, koska keskusväylä on määritellyt toisissa asetuksissa, ei siis verkkojen Euroopan välintä koskevassa asetuksessa, joten muuttamalla tuota toista asetusta pitäisi tämä ottaa kuntoon, ei muuttamalla verkkojen Euroopan asetusta. Seuraavan kerran, kun kun tuota toista asetusta muutetaan, silloin voidaan nämä asiat hoitaa kuntoon. Tämä revisio on tulossa vuonna 2021. Komissio on täysin tietoinen siitä, että tämä on kenties liian kaukainen vaihtoehto. Kenties nyt pitäisi jo ennakoida toimia yleisesti ottaen Roskoffin ja Brestin ja muiden satamien osalta. Siksi kun muutetaan verkkoiden niin rapaveita koskevaa asetusta, niin pitäisi pysyviä ratkaisuja siellä tehdä. Komissio on täysin samaa mieltä siitä, mitä neuvoston puheenjohtaja ehdottaa, eli sitä, että saatamaata voisivat saada 30 prosentin yhteisrahoitussäännön, mikä tällä hetkellä on mahdollista. Sitten kun myöhemmin muutetaan RTT-asetusta, niin tämä tulee olemaan merkittävä elementti siellä. Tämä on jo aivan uusi asia siellä. siis tnt verkostoja koskeva asetus, kun muutetaan, niin silloin voidaan näitä asioita hoitaa kunta niin ikään verkkoinapavälineen välitarkastusyhteydessä. Sitten tarkistukset 8 ja 9. Silloin kun on kyse satamavalvonnasta, silloin kun raja ylitetään kovan Brexit-yhteydessä poliisi, tullitarkastukset ja eläin- ja kasvinsuojelun kansanterveyteen liittyvät tarkastukset. Komissio tulee julkaisemaan ehdotuskilpailun vuotuisen toimintasuunnitelmansa yhteydessä, joka koskisi satamia kauttaaltaan. Tämä olisi sellainen, että sitten olisi mahdollista osallistua tai järjestää 70 miljoonan euron tarjouskilpailu ja mitä tähän tarjouskilpailuun tulee, tutkimuksia ja muitakin voitaisiin rahoittaa. Tämä salisi sen, että nämä satamata, kuten Brest ja Froskov, voisivat ehdottarisia hankkeita, joilla he pystyvät paremmin varautumaan Brexittiin. Kun otetaan huomioon verkkojen väline ja nykyinen konteksti, Huomenna tullaan siis julkaisemaan tämmöinen er-, erityinen tarjouskilpailu, mitä tulee verkkokaupan välineen tarkastamiseen. Puheenjohtaja ehdottaa tullia, poliisia, eläin- ja kasvinterveystarkastuksia niin, että voitaisiin 50 prosenttia ot- olla, ottaa yhteisrahoitusosuudeksi ja tämähän on tullut hyvin nopeasti esi- eteen. Komissio katsoo erittäin suopeasti myöskin siihen, että tähän ajatukseen, mikä parlamentti esittää. Mitä tulee sitten rahoitukseen, joka liittyy monivuotiseen ohjelmaan? Siinä on osalta, jota verkkojen Eurooppa väline kestää. Kyse on monivuotisesta ohjelmasta, mutta niin siinähän on jotenkin vuosien jäljellä vielä. Entä sitten tällainen lisähätärahasto verkkolapavälineeseen kovan Brexitin varalta? Tähän, tässä, tässä kohtaa tulee esiin merkittäviä ongelmia, kilpailupoliittisia ongelmia. Lopuksi vielä puheenjohtaja. Olen täysin samaa mieltä kun te ehdotatte sitä, että Dunkirk ja Kale lisättäisiin satamien luettelon. Yhtä lailla me valmiita laajentamaan näiden satamien mukaan ottamista, mutta pysyvällä tavalla, ei väliaikaisesti. Ja erityisestikin, kun otetaan globaali satamaverkosto huomioon, silloin TENTE asetuksen uudistamisen yhteydessä voidaan tähän palata. Entä sitten rajat ylittävät yhteydet satamaverkostossa? Niin yli huomenna tulee tähän liittyvä ehdotus, jolla helpotetaan Brexitin varautumista ja muitakin ehdotuksia tuossa. Mitä tulee sitten tämän tyyppisiin investointeihin ja niiden pysyvyyteen? Niin 50 prosenttia voi olla tämä yhteisrahoitusosuus verkkojen Euroopan välineen yhteydessä – Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että puhuin hieman liian pitkän kenties, mutta tämä oli erittäin tärkeä aihe. Kiitoksia kovasti. Äh, hyvät kollegat, kiitoksia rohkaisevista sanoistanne, varsinkin tässä mietinnössä. Jos äh, meidän mietintöämme on nyt äh, saadaan muutettua. Se on suuri edistysaskel. Niinpä saamme tähän kokonaisverkkoon rajat satamat. Tätä ei ollut ajateltu komissiossa, niinpä parlamentti otti sen mukaan. Ja sitten toisena asiana täytyy osoittaa nyt, että mitä tulee, niin voi teille sanoa tämän, että mitä tulee Brexitiin, niin säädökset, jotka liittyvät Brexitiin, äh, ne eivät ole pelkästään teknisiä säädöksiä. Varmasti olemme tästä asiasta yhtä mieltä. Ne ovat myös poliittisia. Ja jossakin vaiheessa, kun olemme tilanteessa, joka on ennen näkemätön, kaikki pitää keksiä alusta, jotta voidaan suojata Euroopan kansalaisia, niin tiedättekö, sekin on poliittista. Ja Tämä ei ole teknistä tai juridista toimintaa. Kyse on politiikasta. Ja toinen asia sitten minulla on joskus, minusta vaikuttaa, että tällainen liian rajoittunut tekninen näkemys jo on ristiriidassa meidän parlamentin jäsenten näkemysten kanssa, joten muistuttaisin, että minun mielestäni täysin oikeutettua tässä mietinnössä, että on sellaisia tarkistuksia, jotka avaavat poliittisen keskustelun tästä mekanismista ja varsinkin, että valmistellaan eri liikennesektoreita tilanteeseen Brexitin jälkeen, mutta kyse ei ole ainoastaan liikenteestä, mutta näissä satamissahan on myös työpaikkoja. Kyse on alueista ja jos emme saa aikaan uusia välineitä, myös käyttäjistä on kyse. Niihin, heihin vaikuttaa myös Brexit. Meidän työmme tavoitteena tämä on myös pitkällä aikavälillä. Ja näissä kysymyksissä ne ovat poliittisia kysymyksiä ja niistä neuvotellaan. Ja juuri kolmikantaneuvotteluissa me olemme keskustelemassa eri toimielinten välillä, mutta voin sanoa heti, komissio ojentaa käteensä tänään. Varmasti teemme yhteistyötä jatkossakin, mutta voin sanoa heti, että me olemme ennakoimassa seurauksia. Ja siinä voidaan sanoa, että ennen joulukuuta 2020. Pitää olla tarkkana, koska kun puhutaan käytävistä, niin se ei pääty 2020, arvatkaapa miksi, koska me olemme hyväksyneet yhteen sopivuusmekanismin numero kaksi ja niinpä komissio ja tämä valiokunta, me olemme allekirjoittaneet tämä asiakirja, joten tiedämme, että tässä mennään paljon pidemmälle kuin 2020. Ja nyt voitte sanoa, että se päättyy 2020, mutta näin ei ole, koska yhteensopivuusmekanismissa tämä on kirjoitettuna. Ja toiseksi voin sanoa teille, että tässä on yksi asia, johon komissio ei ole puuttunut. Kyse on seurauksista. Puhutaan sopeutusrahastosta ja kiireellisyysrahastosta. Tässä voin kiittää kollegoita, kun he ovat tukeneet tätä ajatusta, koska tulevaisuudessa Brexitin vaikutukset ovat dramaattisia alueillamme. Tietyillä Ranskan alueilla, esimerkiksi Normandiassa, jopa eh, se eh, ollaan voidaan nähdä. Ja nämä alueet, ne eivät ole pyytäneet mitään brexittiä ja siitä huolimatta eh, he joutuvat maksamaan siitä. Joten eh, Euroopan pitää olla tehtäviensä tasalla ja meidän pitää toimia niin, miten eh, haasteet vaativat, jotta voimme tukea näitä alueita. Ja siitä syystä sopeutusrahasto on olemassa. Ja sitten palaan olennaiseen kysymykseen, jonka otti esiin myös Dominique Riquet nyt meidän varjoesittelijöiden kokouksen aikana näitä täsmennyksiä tehtiin. Me olemme viettineet näitä, miten aiomme päättää asioista. Nyt pitää suunnitella nämä. Me olemme budjetti, budjetissa siinä vaiheessa, ymmärrän, kun herra Rike sanoi, että nämä uudet välineet, miten se hoidetaan, pyydämmekö me apua investointipankista. Meillähän on aikaa niin, että yhdessä voimme käydä vuoropuhelua ja saada aikaan uuden rahaston. Joka tapauksessa voin sanoa, että tämä mietintö on kunnianhimoinen ja se vastaa haasteisiin ja se on myös vastaus kaikille niille, jotka olivat tyytyväisiä ja sanoivat, että Brexit on hyvä juttu. Haluamme osoittaa, että Eurooppa on oikea vastaus ja todellinen vastaus. Meidän valiokuntamme tuo vastauksia niille toimijoille, jotka ovat huolissaan eri alueista. Minä haluan kiittää tämä mietintö on valmiina tarkistuksille ja se on sitä 10.12. puoleen päivään asti. Äh, ei ole paljonkaan aikaa jäljellä ja nyt me voimme sitten mennä eteenpäin. Menemme seuraavaksi ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, asetuksen numero 391-2009 muuttamisesta siltä osin, kun on kyse yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista. Nyt esittelijä Isabella de Monte, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on samankaltainen mietintö kuin se, josta juuri kuulimme. Tässäkin toimitaan nopeutetulla menettelyllä. Tämä on hyvin samankaltainen, koska tässä viitataan juuri Brexit-tilanteeseen. UK hän tunnetusti on ilmoittanut haluavansa eroavansa EUsta ja näin 33.2019 EUsta tai UKosta tulee kolmas maa myös meriliikenteessä. Tässä mietinnössä käsitellään niin kutsuttuja hyväksyttyjä laitoksia EUn alueella. Ja nämä ovat laitoksia, jotka tarjoavat jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivien alusten tarkastus- ja katsastuspalveluita, eli niin kutsuttuja hyväksyttyjä laitoksia. Näitä pitää kahden vuoden välein arvioida komission toimista yhteistyössä jäsenvaltion kanssa, eli sen jäsenvaltion, joka tässä on niin kutsuttu vastuu jäsenvaltio, joka on alun perin esittänyt laitosta koskevan hyväksymispyynnön. Eli laitosten pitää ainakin kahden vuoden välein tulla arvioiduiksi, mutta Yhdistynyt kuningaskunta ei pian enää voi olla vastuujäsenvaltio. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita tulisi haitallisia vaikutuksia UK lähtemisen jälkeen, koska nämä eivät enää voisi käyttää EUn lippua. Ja nyt meidän täytyy täyttää tämä lainsäädännöllinen porsanreikä. Ja komission ehdotus on se, että muutettaisiin kahdeksan artiklan yksi kohtaa tässä 391 kautta 2009 asetuksessa. Näin korvaa, korvattaisiin nykyinen edellytys, jonka mukaan ainoastaan vastuujäsenvaltio osallistuu komission säännöllisesti tote- toteuttamaan arviointiprosessiin säännöksellä, jonka mukaan prosessiin voi osallistua mikä tahansa jäsenvaltio joka on valtuuttanut jonkin hyväksytyn laitoksen. Eli ei tarvittaisi enää vastuu jäsenvaltiota. On hyvin tärkeää, että tästä pattitilanteesta päästään eteenpäin, eikä olisi oikeudellista epävarmuuden tilaa sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt EU-sta. Jatkuvuus pitää varmistaa. Ja tämä koskee kaikkia niitä varustajia, joiden toimintaa tämä koskee. Tässä toimitaan nopeutetulla menettelyllä ja itse ehdotan, että tämä komission tekemä ehdotus hyväksyttäisiin ilman tarkistuksia. Toivottavasti tämä olisi vähemmän ristiriitainen mietintö kuin juuri läpikäyty edellinen mietintö, mutta kuten sanoin, tässä on hyvin tärkeää taata jatkuvuus. Kiitos. Haluatko Fim van de Kamp puhua? Olkaa hyvä. Madame la Présidente, I have the honor to... Rouva puheenjohtaja, minulla on kunnia puhua tällä kertaa Stefan Heroldin puolesta, joka on parlamentin uusi jäsen. Kun aiheena on laivalle tehtävät tarkastukset siinä jälkeen, kun ystävän kuningaskunta on eronnut unionista. Korkean turvastandardin luominen ja ylläpitäminen on yksi EUn hienoja saavutuksia. Laivan tarkastus alan standardit eivät ole mikään poikkeus tässä suhteessa. Kuten hyvä kollegani Isabel de Monte sanoi, minäkin tuen komission tekemää ehdotusta – enkä aio sitä ryhtyä muuttamaan. Oli miten oli, haluaisin painottaa seuraavaa. Sen jälkeen, kun viime kuukaudet olen tarkastellut laivojen tarkastusjärjestelmää ja jäsenvaltioiden toimia, sponsorointitoimia, nyt täytyy tehdä johtopäätös, että hyvin paljon olisi parantamisen varaa kustannustehokkuudessa – Vaikuttaa siltä, että vastuun osalta on päällekkäisyyttä. Vuoden 2009 direktiivi 15, joka määrittelee se, mitä jäsenvaltioiden täytyy tehdä ja mitä laivan tarkastuslaitosten täytyy tehdä. Ja sitten toisaalta komission toimien välillä. Näiden kahden välillä on päällekkäisyyttä. Komission pitäisi arvioida sitä, pitäisikö jäsenvaltiota vapauttaa tuosta velvollisuudestaan Lisäksi toivoisin, että komissio voisi uudelleen arvioida jäsenvaltioiden sponsorointijärjestelmää. Hienoa, että tämä nyt on esityslistalla. Parmentin uudella lainsäädäntökaudella 2019 vuodesta eteenpäin. Komission pitäisi arvioida, olisiko tehokkaampaa, mikä laivan tarkastuslaitokset itse suoraan tekisi sopimuksen komission kanssa ilman, että jäsenvaltiot olisivat tässä välissä sponsorina. Sponsorimenetelmän kautta pyritään poistamaan kilpailun elätysten väliltä. Nyt on syntynyt epävarmuutta sen osalta, kuka on vastuussa mistäkin, kun yhdistynyt kuningaskunta eroaa EUsta. Tätä tilaisuutta täytyisi käyttää hyväksi tämän asian kuntoon saattamiseksi. Toimet, joita tässä ehdotetaan, voisivat auttaa syventämään eurooppalaista integraatiota. Ja tämä olisi hyödyllistä hyödyksi kaikille, jotka maksavat verojaan Euroopan unionin kassaan. Tämä oli Stefan Heroldfin puheenvuoro. La parole Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Meistä. Kiitos, tämähän sopii hyvin, koska minun puheenvuoroni menee saman suuntaan kuin se, jonka Fanny Kampiuri esitteli. Isabella, kuten sanoi, tarkistuksia ei olisi nyt järkevää tehdä tähän asetuksen mukauttamiseen, mutta kuten Van de Kamp sanoi, jos toimimme oikein, tässä voidaan välttää välttyä päällekkäisyyksiltä, koska tässä on todella kaksi tekstiä kyseessä 31 2009 ja 2009 kautta 15. Ja komission jäsenvaltiot joutuvat näitä käymään läpi ja tässähän tulee työtä kahteen kertaan. Ja jos tähän otettaisiin mukaan ne tarkistukset, joita neuvostossa on tehty, tämä helpottaisi työtä, mutta tässä on tarkistus, joka ei ole juridisesti muotoiltu kovinkaan hyvin. Ehkäpä parlamentti pystyisi tekemään tässä parempaa työtä tarkistuksena. Ja jos me jätämme tarkistuksen, tämä kenties lykkäisi asiaa hieman, mutta kyllähän tässä joka tapauksessa tarvitaan kolmikantaneuvottelu, koska neuvosto on tehnyt muutoksia tekstiin. Eli kyllä minusta tällainen tarkistus on syytä nyt tehdä. Ei tässä ole mitään suurta ristiriitaa, koska neuvosto aikoo joka tapauksessa tehdä näin. Mitä komissio sanoo tähän? Haluaisin kuulla myös, mitä siinä Isabella esittelijänä sanot asian. Kiitoksia. Nyt sitten komissio. Rova Selje, teillä on puheenvuoro nyt MOVE-pääosaston nimissä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä äh, mietinnöstä. En aio enää toistaa tätä oikeusepävarmuuskysymystä, joka tuli esille. Tämä ehdotus, niin kuin tiedätte hyvin, ne pitää hyväksyä hyvin nopeasti. Nyt on tärkeää, että ratkaisemme tämän äh, oikeusvarmuuskysymyksen, äh, koska siinä on kyse EUn lipun äh, kilpailukyvystä. Äh, kyse on myös niistä jäsenvaltioista, jotka ovat nykyisissä järjestöissä niin, että ne osallistuvat äh, komission arvioon tasosta, joten vastauksena siihen, mitä nyt tuli esille Messnerin ja Van Kampin puheenvuoroissa. Tässä vaiheessa komissio huomioi äh, sen, että lisätään tehokkuutta niin, että äh, yhdistetään kansallisia ohjelmia, vaihdetaan lisää tietoa ja perustetaan ehkä eurooppalainen ohjelma tätä varten. Ja tämä on se, mitä komissio sanoo tässä vaiheessa. Me huomioimme äh, tämän me katsomme pitkälti eteenpäin, jotta saadaan päätökseen neuvottelut, joten meille prioriteetti äh, on se, että voimme saada päätökseen nämä asiat, koska määräaika lähestyy, mutta samaan aikaan huomioimme myös tehokkuusvaatimuksen. Merci beaucoup, Madame Sedier. Kiitoksia kovasti. Ja sitten äh, Rova De Monte, vielä äh, loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös kollegoille ehdotuksista. Totta kai tulen tutustumaan asiaan vielä ja pistä merkille myöskin se, mitä komission edustaja sanoi kun hän totesi, että olisi hyvä yhdistää eri vaatimukset toisiinsa ja toimia nopeasti. Ja että tämä työ täytyy tehdä niin tehokkaasti kuin vain mahdollista, niin että tämä sujuu juovasti. Tämä on hyvä tapa toimia. Kiitoksia kovasti. Haluan muistuttaa vielä siitä, että määräaika tarkistuksille 10.12. puolilta päivin. Ja nyt voimme jatkaa Kyse on vastuuvapauksista 2017. Komissio ja mm, koko joukko virastoja. Tästä annan puheenvuoron Wim van de Kampille herra Prustin nimissä. Ja sitten puhuu herra Leontini eri virastoista – Kyse on meriturvallisuusvirastosta, lentoturvallisuusvirastosta, virastosta, Cesarista, Shiftyreilistä ja loppu viimeksi sitten komissio. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Arvon kollegat, haluan pyytää anteeksi sitä, en ollut etten päässyt paikalle. Kiitos, että Vim lukee tämän lausuman minun puolestani. Kuulostaa oikein kivalta. luin tämän ihan sanasta sanaa. Yleinen talousarvio ja vapaus 2017 on erittäin tekninen aihe, joten yksinkertaisesti tein jotakin johtopäätöksiä, jotka nähdäkseni on tärkeää tuoda teidän tietoisuuteenne. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Unanin konsolidoitu tilinpäätös on hienoa kyllä laillinen säädönmukainen, vaikkakin virhetaso arvioidaan 2,4 prosentiksi. Se on edelleenkin raja, joka y, tämä edelleenkin ylittää tientarustoimijoistumen olennaisuusrajan, joka on 2 prosenttia. Mitä sitten liikennealaan tulee, pahoittelen sitä, että kilpailukyky, kasvu ja työllisyys osio ja sieltä, sieltä, siellä oleva liikenneosio ei pitää sisällään mitään tietoa, joka liittyy erityisesti verkkojen Euroopan välineeseen 3,964 miljoonaa sitoumuksia, 2,176 miljoonaa maksuja on myönnetty liikennepolitiikkaa varten vuonna 2017. 152 hanketta valittiin komission toimesta. Ja virkoneoppa liikennerahoitukseen yhteensä laitettiin 2,7 miljardia euroa. Tämä osoittaa, kuinka suuri menestystarina tämä ohjelma on. Lopuksi, mitä eri asiakirjoihin tulee, joita tutkailin mietinnön laatimisen yhteydessä, johti minut muutamaan ajatukseen, jotka on jakaa teidän kanssani. Kanssani komission sisäinen tilintarkastuspalvelu – havaitsi merkittäviä heikkouksia MOVE-pääosasto nykyisessä järjestelmässä meillä valvotaan sekä ilmailualan että meriturvallisuuspolitiikkaa. Komissio teki suosituksia MOVE-pääosastolle. Nyt täytyy olla valppaana ja seurata, kuinka tilanne saadaan paremmalle tolalle. Toinen seikka. Pistän merkille, että MOVE-pääosasto – on erittäin tärkeässä asemassa komission liikennepolitiikan hoitamisessa. Siinä on suuria ongelmia, kun se pyrkii saamaan rekrytoitua erittäin osaavaa henkilökuntaa, joka olisi tarpeen korkean tason teknisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Olisi tarpeellista seurata tämän tilanteen kehittämistä tarkalleen. Kiitoksia huomiostanne. Kamp. Kiitoksia kovasti herra Vin van de Kamp. Seuraavaksi herra Lantini. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, valiokuntaamme pyydettiin tätä, laatimaan tämä lausunto talousarvion valvonta valiokunnalle liittyen vuonna 2017 talousarvion vastuuvapauteen. Itse haluan kiinnittää nyt huomioon meriturvallisuusvirastoon Euroopan lentoturvallisuusvirastoon, Euroopan unionin rautatievirastoon, yhteisyritys Cesarin, joka koskee lentoturvallisuutta ja yhteistä eurooppalaista ilmatilaa sekä Shift to Rail yhteisyritykseen. Jo vuosien ajan vastuvapausmenettely on ollut entistä tärkeämpi, jota on voitu katsoa, miten julkisia varoja on käytetty. Euroopan parlamentilla on yksinomainen oikeus hyväksyä toimielinten ja virastojen budjetin toteuttaminen. Joten me tarkastelemme konsolidoituja vuotuisia tilinpäätöksiä, erilaisia komission kertomuksia ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta – ja sitten tätä DAS-lausumaa. Totesimme, että kolme virastoa ja kaksi yhteisyritystä, joita lausunto käsittelee, ovat hallinnoineet omaa vuoden 2017 budjettiaan säännönmukaisesti ja luotettavasti. Jos katsotaan sitten tätä Shift to Rail-yhteisyritystä, sen DAS-lausuman taso on 94 prosenttia sitoumuksissa ja 79 prosenttia maksusitoumuksissa. Shift to Rail on hyväksynyt myös eturistiriita kysymyksiin liittyviä sääntöjä omiin toimielimiinsä, lähetettyihin työntekijöihin ja omiin hallintoneuvoston ja muuhun henkilöstöön liittyen. Ja he ovat ottaneet myös tällaisen ad hoc petoksen vastaisen menettelyn käyttöön. Jos sitten katsotaan lentoturvallisuusvirastoa, pyytäisin, että tässä hyväksytään Frontexin, kalastusvalvontaviraston ja lentoturvallisuusviraston yhteiset työt, jotka astuivat voimaan vuonna 2017. Näin pyrittiin tehostamaan kustannuksia. 64 miljoonaa oli lentoturvallisuusviraston sitoumukset ja 55,1 miljoonaa sitten maksuja oli hallintomenoja. Vuonna 2017 ei tullut esiin eturistiriitatilanteita. Lentoturvallisuusvirasto pääsi hyvin pitkälle, eli 99 prosenttiin budjettiinsa toteuttamisessa, mutta täytyy myös korostaa sitä, että julkisissa kilpailuissa, jotka liittyvät palveluihin, oli kuitenkin ongelmia, jotka kyseenalaistivat kustannushyötysuhteen. eivätkä kaikki toimet ennakoidusti astuneet voimaan vuonna 2017. Sitten Euroopan unionin rautatievirasto sitoumustensa osalta toimii lähes 100 prosenttisesti ja yli 80 prosenttisesti maksujen puolelta. Ja tässä virasto on toiminut erittäin proaktiivisesti, se on uudistanut rakenteitaan, jotta se on pystynyt toteuttamaan neljännen rautatiepaketin uusia toimenpiteitä ja toimenpidepakettia, joka liittyy petoksen vastaisiin toimiin. Sitten vielä tämä Cesar-yhteisyritys vuonna 2017 113 miljoonaa olivat maksusitoumusmäärärahat ja 109 miljoonaa maksumäärärahat ja toteutuvuusaste on ollut noin 88 prosenttia, 69 prosenttia ja tämä matala kokonaistaso johtuu pitkälti laskutuksen puutteista teollisuuden alalla – ja on myös pyritty kaikin tavoin pitämään hallintakustannukset minimissä. Ja sen valossa, mitä sanoin, ehdotan, että vuoden 2017 osalta kaikille näille virastoille ja yhteisyrityksille annetaan vastuuvapaus. Tarkistusten jättämisen määräaika on 13.12. Kiitoksia vielä kerran huomiostanne, hyvä puheenjohtaja ja kollegat. Niin. Kiitoksia kovasti herra Leontini. Nyt ähm, edustaja Meissner, haluaisitteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. Herra Telinska puolesta, olkaa hyvä. Yeah, Mr. Telinska, he cannot be here today, so he Telinska ei päässyt äh, paikalle, joten hän äh, halusi, että lukisin hänen äh, sijastaan. Hän haluaa kiittää esittelijöitä heidän tekemästään työtä ja yleishuomiona, että alueella yleensä on hyvin noudatettu budjettia sekä komission että äh, virastojen puolella. Edelleen voi tilannetta parantaa, mutta äh, virheet ovat nousussa ja äh, komissio kyllä on siinä hyvällä polulla. Tämä on myönteistä ja meidän pitäisi olla siihen tyytyväisiä. Siitä huolimatta nämä tulokset ovat vain taloudellisia ja niiden takana piilee se, että laatuarvio EUn budjetissa on tarpeen silloin, kun katsotaan, että mikä on lisäarvo, silloin kun niin, anteeksi, voisitteko olla hiljaa siellä? Eli tässä suhteessa viime vuonna eh, tilintarkastustuomioistuin on eh, laatinut eh, matkustajien oikeuksista Euro- yleisestä eurooppalaisesta ilmatilasta erityiskertomuksia, ja ne keskittyvät juuri EUn rahankäyttöön. Meidän ei pitäisi niiden, mielessä, niiden nimissä olla niin tyytyväisiä. Ja sitten täytäntöönpanovirastot <clears throat> Teliska on aivan samaa mieltä se, eh, siinä mielessä, että eh, kun arvioidaan verkojen Eurooppa-välinettä, eh, siinä <clears throat> pitäisi olla tarkempi. Ja tässä nimenomaan verkkojen Euroopan välineessä siinä haluat, haluttaisiin nähdä nimenomaan hankeluettelo. Mutta tämä pätee myös seuraavaan rahoituskehykseen. Ja sitten Leontiinin eh, virastot, eh, tässä Teliska voi niitä tukea. Muutama tarkistus on tulossa ajatellen yleishuomioita. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia oikein kovasti. Tällä hetkellä meillä ei ole ketään komissiosta, joka voisi puhua vastuuvapauskysymyksistä – joten määräaika tarkistuksille 13.12. kello 11. Herra Leontini, halusitteko te esittää täsmennyksiä? Ne olkaa hyvä. Prendo atto um, positivamente. Paljon merkille myönteisesti sen, mitä Meissner sanoi ja itsekin pitäisin parempana sitä, että arviointi olisi pikemminkin laadullinen eikä pelkästään rahoitusta katsova. Ja tässä pohjana olisi tämä tuloskertomus. Nyt meillä kuitenkin on tämä lausunto. Ja on hienoa, että tässä on tehty yhteistyötä ja on saatu tukea. Kiitoksia oikein kovasti. Eh, nyt meillä on 15 minuutin tauko ja sitten sen jälkeen meille tulee asiantuntija esittelemään tutkimusta Brexitistä, varsinkin eh, vaikutukset liikenteeseen ja matkailuun ja totta kai eh, se vaihtoehto, ettei ole sopimusta, mitkä ovat todelliset seuraukset. 15 minuutin kuluttua sitten jatketaan ja pitää tosiaan katsoa, että tulette paikalle sitten kuulemaan tästä tutkimuksesta. Mes chers collègues, à nouveau, nous reprenons notre séance. Hyvät kollegat, me jatkamme kokoustamme. Ja nyt me aiomme käsitellä tutkimusesittelyä. Sen on tehnyt yksikön yksikkö, ja siinä puhutaan siitä, mitkä ovat seuraukset liikenne- ja matkailualalla sopimuksettomassa vaihtoehdossa Brexitin jälkeen. Tässä keskustellaan Brexitin vaikutuksista. Siinä on eri liikennesektorin edustajia. Me olemme kuulleet 2017-2019 valiokunnassamme ja nyt lopullinen sopimus Euroopan unionin ja brittihallituksen kanssa. Siinä teksti ja sen vaikutukset on nähtävissä 11. päivä joulukuuta. Meidän mielestämme ei ole nyt mitenkään ilmeistä tässä vaiheessa, joten nyt kuulemme etukäteen jo asiantuntijoilta, mitä tapahtuu, jos ähm, joudutaan sopimuksettomaan tilaan. Äh, kiittäisin siitä, että Jose Francisco Papi on täällä joukossamme, herra Rafael Alfonsi. Hän on myös paikalla ja herra Miguel Tronconso Ferrer. Äh, he esittelevät meille tämän tutkimuksen ja annan puheenvuoron teille viideksi minuutiksi ja sen jälkeen keskustelu. E, olkaa hyvä. E, José Francisco Papi Ferrando, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitoksia. Aion puhua englantia. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä tämän tutkimuksemme päätuloksia. Tämähän on laadittu viime kuukausina ja teillä varmaankin on käsissänne tästä raportista kopio, joka on hyvin laaja, melkeinpä 170 sivua, eli hyvin pitkä, mutta me tuomme vain pääasiat esille, tutkimusmetodologian ja suositukset, jotka haluamme esittää valiokunnallenne. Tämä esitys on jaettu kolmeen osioon, jotka näkyvät tästä ruudultanne. Ensinnäkin esittelisimme teille taloussuhteiden merkityksen EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. On syytä korostaa UK taloudetta, äh, taloutta. Se yksin tuottaa melkein 14 prosenttia EUn BKTstä ja UKn kauppatase on va- vajeella noin 5 prosenttia UKn BKTstä. Ja on selvää, että EU on yhdistyneen kuningaskunnan kauppakumppaneista tärkein ja myös palvelukaupan osalta näin on. EUn investoinnit yhdistyneeseen kuningaskuntaan ovat 48 prosenttia kaikesta, kun taas 47 prosenttia uk investoinnista tulee EU-hun, joten alueet ovat erittäin riippuvaisia toisistaan, erityisesti matkailun, postialan ja liikenteen alalla. Ja tätä, näitä kolmea aluetta olemme tutkimuksessamme käyneet läpi. Seuraavassa kuvassa näkyy grafiikka siitä, joka esittelee kahden maantieteellisen alueen, eli UK ja 27 muun EU-maan välistä kauppavaihtoa tällä hetkellä. Se on noin 50 prosenttia. Sitten seuraavassa kuvassa puhutaan rahtiliikenteestä ja sen osalta on tärkeää korostaa sitä, että vaikka on olemassa kanalin tunneli, suurin osa rahdista kulkee merikuljetuksin. Tämän haluaisin nostaa tässä nyt esille. Ja tämä on tärkeä asia. Sitten matkustajaliikenne. Rekisteröityjä matkoja on valtava määrä, melkein 50 miljoonaa yhdistyneen kuningaskunnan matkustajan matkaa muualle EU-hun, kun taas EU-sta uk suuntautui noin 24 miljoonaa matkaa. Kun katsotaan matkustajia, niin tästä nähdään, että suurin osa matkustajista kulkee lentoteitse, toisin kuin rahtiliikenteessä, jossa tärkein kuljetusmuoto oli meriliikenne. Matkailussa Matkailuun liittyvät luvut näkyvät tästä kalvosta. 32 miljoonaa vierailua Yhdistyneen kuningaskunnan puolelta EU-hun. Ja nämä matkailijat käyttävät yhteensä noin 21 miljardia euroa, kuten kuvasta näkyy. Ja matkat EU-sta yhdistyneeseen kuningaskuntaan, niitä on paljon, joskaan ei yhtä paljon. Tässä puhutaan noin 5 miljardin liiketoiminnasta. Ja tässä on siis syytä korostaa sitä määrää, kuinka paljon matkailijoita EUn alueelle UKosta tulee. Nyt sitten äh, tohtori Alfonsi, kollegani, voi jatkaa tästä. Economic impact niin sitten jos ei tule sopimusta, mikä on sosioekonominen vaikutus, silloin UKosta tulisi kolmas maa ja tämä vaikuttaa kumpaakin osapuoleen, ei ainoastaan EU-hun, vaan myös UKhon ja tietenkin mm, tämä eh, kokonaisuus ei olisi suhteellinen se kirjallinen aineisto, mitä on saatavilla, osoittaa, että 2013 kokonaisuusmenetykset voisivat olla 0,44 prosenttia BKTstä EU27 ja 4,2 prosenttia yhdistyneellä kuningaskunnalla. Tämä on pessimistinen skenaario. Ja sitten ähm, rahtiliikenteen alalla no deal-tapaus äh, saisi aikaan äh, tullitariffi äh, ja ei-tariffikustannuksia ja äh, Kyseessä olisi se, että yleensä ottaen kauppamäärät laskisivat. Sitten matkustaja liikenne ja matkailu, sillä olisi kielteinen vaikutus niin, että matkustamisen helppous vähenisi. Ja ilmailun alalla vaikutukset olisi, olisivat kaikista kielteisimmät ei ole mitään VTO-sääntöjä toisin kuin muilla aloilla. Ja sitten seuraava. Jos mennään oikeudelliseen kuvioon, mitä pitää tehdä, kun katsotaan nämä välineitä, tässä näkyy johtopäätöksenä, että liikenteen alalla ei tarvita merkittäviä muutoksia, jos viitataan erityisesti UK. Siinä mielessä, jos ei viitata erityisesti eri jäsenvaltioihin, niin voidaan miettiä, että tarvitaan sopeutusta ja me tarvitsemme sopimuksen EUn ja UKn välillä ja tästä esimerkkinä, jos katsotaan vaikkapa ilmaliikenteen asetusta, joka kattaa ilmailumarkkinat, siinä tarvitaan sopimus UK ja EUn välillä ja sen mukaan EUn toimijat voisivat toimia vapaasti UK ja päinvastoin tämä on hankala tilanne. Ja siinä katsotaan paljon sitä, mitä UK tekee oman lainsäädäntönsä suhteen. Jos heidän lainsäädäntönsä vie EU-lainsäädännön suoraan UK lainsäädäntöön, ja e, lakia ei muuteta Brexitin jälkeen, se tarkoittaa sitä, että jotkut oikeudet e, edelleen, niitä sovelletaan UKssa ja e, me emme tiedä kuitenkaan, mikä tilanne on tämän suhteen. Sorry. We will have a look at the general consequences. Jos katsotaan yleisiä seuraamuksia liikennealalla, niin tietystikin katamme tärkeimmät vaikutukset, mitä kapotaasisääntöihin tulee, niin eivät tule enää ole pätemään EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Seuraamus on se, että yhteen toimivuus heikkenee, lisäksi kilpailu kaikilla sektoreilla kärsii. Mitä matkustajan oikeuksiin tulee, niitä ei voida taata silloin, kun EUn kansalainen käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan alueella rekisteröityjä liikenneharjoittajia, Joitakin pullonkaulojakin saattaa olla tulossa TNT-verkostoihin. Vakavia kysymyksiä saattaa tulla esiin Eurotunnelin tai Dublin Belfast rautatieyhteyden kohdalla. Mitä rahoitusvälineisiin tulee, kuten esirahastoon ja verkkoinapavälineeseen, niiden kautta edelleenkin voidaan antaa sovellista rahoitusta TNT-hankkeille, mutta jotain epävarmuutta tähän vielä liittyy. Ei voida sulkea pois, että ongelmia syntyisi. Mitä virastoihin tulee, liikennellä virastoihin, yhdistön kuningaskunta voi edelleenkin osallistua näiden toimintaan jäsenenä, mikäli kolmas osapuoli mikäli kolmen osapuolet ylipäänsä voivat osallistua. Mitä ilmailualaan tulee sitten? Oletettavissa on, että vaikutusta tulee näkymään Single European Sky aloitteen kohdalla ja myöskin silloin, kun on kyse funktionaalisesta ilmaliikennelohkoista, FAB-lohkoista, uutta sirpaloitumista saattaa syntyä Euroopan ilmatilaan, ellei tehokkaita hallintamenetelmiä saada aikaan ilmaliikennettä varten – Yleisesti ottaen sääntelyrajoitteet tulevat estämään potentiaalista kasvua eurooppalaisen lentokentillä. Säännöt, jotka liittyvät omistajuusrakenteisiin, mikä sopimusta maan kanssa ei synny, tästä herää joitakin kysymyksiä. Ilmaliikenteen harjoittajilla on tietyn tyyppisiä rakenteita, saattavat törmätä ongelmiin liiketoimintansa yhteydessä, kun sääntöjä joudutaan muuttamaan. Sitten seuraava sivu meriliikenteestä ja sisävesiliikenteestä tämän alan sääntelystä seuraavaksi. Todennäköisesti kilpailukyky Yhdistön kuningaskunnan satamissa ei tule kasvamaan siten, että eu satamat tästä kärsisivät Yhdistyneen satamissa on jo yksityistämiseen liittyviä säännöksiä voimassa, joten auta avoimia markkinoiden osalta. OECD-sääntöjen soveltaminen saattaa johtaa siihen, että jotkut EUn lipun alla purjehtivat alukset eivät pääse yhteen kuningaskunnan satamiin. Ja jotkut yhdistyneen kuningaskunnan alukset eivät välttämättä pysty enää purjehtimaan EUn ja Iranin vesillä. Sitten mitä sertifikaatteihin lupiin tulee, asetus 9650 ei enää tule pätemään kapteenin lupakirjat eivät ole enää päteviä. Todennäköisesti tilanne tulee, ei tule radikaalisti muuttumaan, kun puhut, kun meri turvallisuusviraston kohdalla saattaa olla, että yhdistyn kuningaskunta voi toimia tarkkailijana myöskin SESNI-järjestelmän osalta ja muissakin tämä tyyppisissä järjestöissä saattaa voida toimia tarkkailijana. Viitenä jäsenenä rautatialasta totesin, että valtavia kielteisiä vaikutuksia on odotettavissa toimitusketjuihin, kun uusia menettelyitä ja, ja rajavalvontamenettelyitä otetaan käyttöön. Tästä tulee väjämättä seuraamuksena raskaita menettelyitä rajanylityspaikkoihin. Mitä tulee junarahti käytävään, joka on, on perustettu asetuksia 913 2010, tämä väylä tai käytävä ei ole enää tämän asetuksen alaisuudessa. Eurostar ja muut tämän tyyppiset yritykset mukana tänne ne, jotka pitävät yllä eurotunnelia. Joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että rajavalvonta ja tarkastukset tulevat kieltäisellä tavalla vaikuttamaan näiden yritysten kilpailukykyyn. So, um, roads uh, will need an harmonization. liikennepuolella tarvitaan sääntöjen harmonisointia, kun on kyse markkinoille pääsystä ja ammattiin pääsystä On erittäin tärkeää varmistaa, että palvelut eivät keskeydy, palvelun jatkuvuus täytyy varmistaa. Euroopan neuvoston suuntaviivat saattavat mahdollistaa sen, että tällainen harmonisointi saadaan aikaan. Mitä tulee päästöstandardeihin ajoneuvojen yhteydessä ja mitä tulee ammattikuljettajien lepo- ja työaikoihin mitään selkeää osviittaa ei tällä hetkellä ole, mitä tulevan pitään. Vielä on epäselvää, kuinka yhdistyneen kuningaskunta tulee asennoitumaan näihin asioihin. Matkailusta toteaisin, että se suoraan liittyy siihen, mitä tulee tapahtumaan liikenne kysymyksessä. Raskat menettelyt, esimerkiksi rajavalvonta ja niin poispäin, tulevat kasvattamaan kustannuksia ja heikentämään palveluiden laatua, kun on kyse matkailusta, rajavalvonta ja eri menettelyt. Uudet menettelyt tulevat tekemään matkustamisesta hankalampaa turistien kannalta. Mitä oleskelulupiin tulee, tämä ei nyt suoraan liity matkailuun, mutta siitä huolimatta hyvin paljon on edelleenkin epävarmuutta ilmoilla. Ja sitten vielä lopuksi postipalvelut. Brexitin jälkeen tilanteessa tulevat pätemään säännöt, jotka UPU ja SERP ovat antaneet Yhdistön kuningaskunta on omaksunut joitakin velvoitteita mukaan luettuna sen, että se siirtää lainsäädäntönsä pospeluita koskevan direktiivin. Saattaa olla, että jotkut näistä velvoitteista sitten katoavat että lakkaavat olemasta. Yhdistyskunnan saattaa antaa yksin oikeuden tai erityisoikeuksia postipalveluiden takamista varten. EUn asetus, joka koskee räjäyttynyttäviä pakettipalveluita, todennäköisesti tullaan siirtämään kansainvälisen Mitä tulee postialan teknisiin standardeihin, ne tullaan pitkälti mukauttamaan Yhdistön kuningaskunnan EUn välillä Brexitin jälkeen. Ja vielä lopuksi tulli menettelyitä ja uusia menettelyitä, joilla kerätään – arvonlisäveroa rajat operaatiossa tulla myöskin ottamaan käyttöön. Entä... Uh, on hyvin hankalaa käydä läpi kaikkea tässä lyhyessä esityksessä tuosta tutkimuksesta, mutta esimerkiksi luku 11, jossa on kymmenen tutkimustapausta eri jäsenvaltioista. Se ei ole ollut tässä mukana ja katsottaisiin sitä, miten sopimukseton tilaa vaikuttaisi näihin kymmenen maahan. Mutta nyt siirtyisin suoraan pääsuosituksiin ja yhteenvetoon tutkimuksesta. Ilmailussa tilanne on ehkä kaikkein hankalin ja on tärkeää saada nyt nopeasti aikaan neuvottelut, mikäli sopimusta ei saada nopeasti olisi päästävä jonkinlaisiin sopimuksiin, jotta voidaan varmistaa se, että ilmaliikenne jatkuu normaalilla tavalla. Ehkäpä voitaisiin pohtia sitä, että katsottaisiin nykysopimusta, heijasteltaisiin sen tilannetta, e, toimittaisiin sitten kahdenvälisesti UK ja 27 EU-valtion välillä niin, että tilanne ja toiminta ei keskeytyisi. On katsottava myös lentoyhtiöitä, niidenkin tilanne voi olla hankala, jos ne toimivat kummassakin, kummallakin alueella. Sitten merenkulku ja sisävesiväylät, ja tässä viitattiin myös kabotaasiin, tältäkin osin tarvitaan nopeasti sopimus, mikäli erosopimusta ei saada aikaan. Ja tohtori Alfonsi kävikin jo läpi rautatieliikennettä ja sitä, minkälaisia ongelmia Englannin kanaalin operaatioissa voisi olla, joten tälläkin alalla tarvitaan pikais, pikaisia sopimuksia maantieliikenteen alalla ongelmat eivät ehkä ole niinkään suuria, koska monet tieliikennesäännöistä tulevat YKlta. Ja UK edelleenkin varmasti on jatkossa osa noita säännöksiä, emmekä näe mahdollisuutta sille, että tieliikenne katkaisi tämän takia. Sitten matkailu. Tämäkin on jälleen epävarma ala. Ja tästä. Tämä kaikki riippuu siitä, mitä UK ja EU päättävät seuraavana päivänä tehdä. Ehkäpä päätetään ylläpitää nopeat rajatarkastukset, mutta voi käydä myös niin, että tarvitaan lisää viisumivaatimuksia tai terveysvaatimuksia korotetaan, mutta tämä kaikki on vielä epäselvää. Eli täytyy katsoa, miten osapuolet toimivat silloin, kun sopimukset on tila astuu voimaan. Sitten postipalveluissakin jälleen kerran tarvitaan nopeita sopimuksia, koska muuten ei ole takeita siitä, että Brysselistä lähetetty paketti pääsisi vaikkapa Leedsiin. Emmekä välttämättä pystyisi myöskään internetin välityksellä seuraamaan postilähetystä samalla tavalla kuin tällä hetkellä – pystyy seuraamaan omaa postilähetystään, olisi, olipa se sitten Puolan, Saksan tai Espanjan postilaitoksen hallussa. Eli tässäkin tarvitaan mahdollisimman nopea sopimus. Mitä sitten suosittelemme teidän valiokunnalle? Me toivottavasti tässä nyt emme mene liian pitkälle. Jos näin tapahtuu, pyydämme anteeksi. Suosittelisimme ensinnäkin ja uskomme, että tarvitaan rakentavaa ilmapiiriä, koska kumpikin osapuoli tulee kokemaan haittoja, mikäli sopimukset tila astuu voimaan. Tarvitaan siis myönteistä henkeä. Tarvitaan nopeita reaktioita, jotta asiat solivat eteenpäin, kuten esityksessäkin korostimme. Ja juridisesti en halua tässä nyt mennä kollegani tontille, hän tietää paljon enemmän kuin minä, mutta nopea sopimus saataisiin mahdollisesti nopeastikin voiman kahdenvälisesti. Tämä olisi toinen suosituksemme teille. Eli tukekaa tuollaisia kahdenvälisiä sopimuksia tarpeen vaatiessa. Nyt haluaisin nopeasti kiittää teitä kaikesta tuesta, jota olemme saaneet politiikkaosastolta. He ovat olleet erittäin avuliaita. Meillä on ollut tässä neljä asiantuntijaa laatimassa raportteja ja heidän lisäkseen vielä viisi henkilöä, eli meitä on ollut yhteensä yhdeksän. Kiitoksia kaikille, kiitos puheenjohtajalle. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Tämä on kyllä aika kylmäävää luettavaa ja ähm, se osoittaa, että seuraukset liikennealalla ovat aika katastrofaaliset. Tämä voi olla tämän tutkimuksen johtopäätössä Ja tämä katastrofaalinen seuraus ei se ole ainoastaan tieliikenteen tai rautatieliikenteen alalla tai len, lento ilmailualalla, äh, myös merenkulun alalla. Ja sitten äh, menemmekin suoraan keskusteluun. Haluatteko puheenvuoron, herra Piiper? Olkaa hyvä. Ja Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää, käyttää äidinkieltäni saksaa. Tämä oli erittäin vaikuttava kuulla siitä, kuinka yhteennivoutuneita EU ja yhdistynyt kuningaskunta todella ovat juuri liikenteen ja matkailun alalla. Tässä kuvailtiin nyt todella dramaattisia vaikutuksia. Uskon kuitenkin, että olemme nyt päässeet hieman pidemmälle koska parasta olisi tietenkin, että yhdistynyt kuningaskunta pysyisi EU-ssa. Tähänkin olemme valmistautuneet, mutta voi olla, että sopimusta ei saada lainkaan aikaan. No deal-tilanne. Ja on kuultu erilaisista pöytälaatikkosuunnitelmista siitä, että li- lentoliikenteen alalla olisi jo olemassa kahdenvälinen sopimus, eikä ongelmia näin tulisi. Lentoyhtiöt ovat nyt orientoituneet sellaisen tilanteeseen, jossa UK ei enää olisi osa EUta. Jopa British Airways, sen osuus on 51 prosenttisesti UK ulkopuolella. Ehkä te olette kuulleet jotakin muuta itse olen kuullut tällaista. Eli että napin painalluksella kaikki järjestyy. Lufthansa ja muut ovat laatineet tulevien kuukausiensa lentosuunnitelmat, eikä tilanne näytä mitenkään kovinkaan hankalalta. Sitten raideliikenteen puoleltakin olen kuullut jo mahdollisista kahdenvälisistä sopimuksista, ERA ja muut, rautatievirasto Tässäkin on jo jonkinlaisia suunnitelmia olemassa. Eli en näe tilannetta yhtä dramaattisena kuin minä te sen kuvailitte Nodil-tilanteessa. Ja hieman ihmettelin sitä arviota, jonka annoitte maatieliikenteestä. Siinähän juuri valtava ongelma syntyy, koska jos todella jäädään sopimuksettomaan tilaan, silloin valtavat määrät rekkoja pitää tarkastaa. Ja nyt jo Doverissa voi olla 15 kilometrin jonoja. Ja tämä kyllä tuo todella hankalan tilanteen mukanaan, jos sopimusta ei saada aikaan. Eli neuvotteluita tarvitaan ja se, mitä minä ja monet muutkin toivomme, on, että ehkäpä loppujen lopuksi saataisiin jonkinlainen rakennelma, jonka kautta UK voisi sitten kuitenkin pysyä osana EUta. Eli minkälaisia pöytälaatikosopimuksia tiedätte olevan eri aloilla? Onko todella niin, että päivästä toiseen olisi mahdollista täytäntöönpanna tällaisia sopimuksia? Sitten toinen kysymykseen liittyy vielä arvioinne maantieliikenteestä. Ehkä voisitte vielä hieman paremmin perustella sitä, miksi juuri tuolla alalla ongelmat olisivat kaikkein vähäisimpiä. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Rova de Monte. Kiitos. Kiitos kovasti erityisesti tästä esityksestä. Halusin palata vielä vaikutukseen BKT. Minkälaista metodologiaa käytit sitten, oliko se suoraan mekaaninen, niin että katsottiin nykyistä tuontia ja vientiä, vai oliko tässä kenties muitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa, erilaisia ulkoisia tekijöitä, jotka voisivat muuttaa näitä lukuja, jos sopimusta ei saada aikaan. Sitten haluaisin kysyä siitä, onko sellaisia aloja, joille olisi hyötyä siitä, että no deal-tilanne astuisi voimaan. lentoyhtiöiden osalta nykysäännöt voivat johtaa siihen, että brittiyritykset siirtyvät UK ulkopuolelle. Oletteko pohtineet myös tällaista mahdollista vaikutusta? Ja sitten vielä kolmas kysymykseni liittyy erityistapaukseen, eli Gibraltarin. Se aiheuttaa paljon kiistaa ja skismaa UK ja Espanjan välille. Tuossa yhteydessä puhutaan myös työntekijöiden oikeuksista, puhutaan yhtenäismarkkinoista, joten haluaisin kuulla, oletteko, oletteko arvioineet tuota tilannetta, voidaanko arvioida sitä, miten sopimukseton tilanne vaikuttaisi työntekijöiden oloihin Heillä on nyt tällä hetkellä tuolla maantieteellisellä alueella erityinen tilanne. Ja miten tämä vaikuttaa sitten meren takaisin alueisiin, joihin sääntöjä ei tälläkään hetkellä täysin sovelleta. Tästä haluaisin teiltä kuulla lisää. Kiitoksia sitten edustaja Maisnä. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti en pystynyt tutustumaan koko mietintöön, koska oli muuta tekemistä, mutta muuten olen parantunut asiaan. Lentoalan yritykset ottivat meihin ensimmäisenä yhteyttä Brexitin jälkeen ja sanottiin, että ilmaliikenne täytyy jättää tämän ulkopuolelle, koska tästä tulee katastrofi erinäistä syistä. Liikennevaliokunnassa järjestettiin kaikilta, kaikille liikennealueille takaliikennemuodon osalla omaistettuja kuulemisia. Markus Piper totesi, että erilaisia suunnitelmia on ollut pöytälaatikossa, koska kukaan ei oikeastaan voinut tietää, mitä tästä kaikesta tulee. Liikennealalla jo pelkästään niin paljon ongelmaa, että oikeasti, oikeastaan pitäisi viime kädessä, viime hetkellä perua Brexit. Näin voi vielä käydä, emme vielä tiedä, kuinka tästä tulee käymään. Kaikkien täytyy kuitenkin olla varautunut mikäli siirtymäkauden sopimus saadaan aikaan, jotkut asiat voidaan saada, mikäli sopimusta ei synny, niin en voi oikeastaan uskoa, että kukaan haluaisi sellaista. Minun mielestäni tästä tulisi valtavia ongelmia sekä Euroopalle että Yhdistyneen kuningaskunnan. Siitä on täytyy olla varautunut kaikkeen. Periaatteessa minulla on vain kaksi kysymystä. Tämä ensimmäinen niistä on sellainen, jonka Piiperi jo mainitsi. Entä nämä kaikki ruuhkata. Mikäli rekkaa kohti tarvitaan todellakin näin paljon aikaa tarkistuksia varten, niin on odotettavissa, että hyvin pitkiä viiveitä syntyy rajalle. Ilmaliikenteen puolella tehän sanoitte, että toistaiseksi tilanne on ollut kovinkaan vaikea, mutta olen kuullut, että EASA on tässä merkittävä rooli. Sertifioni voi suorittaa muitakin teitä käyttäen, mutta eikö ole niin, että ilmaliikenne ainakin äh, rajoittuisi. Ainakin rajoituksia ainakin tulisi ilmaliikennealalle. Ilmaliikenne, sikäli kun tiedän, on asia, josta on syvästi keskusteltu työryhmässä, koska siihen liittyy hyvin paljon huolia ja avoimia kysymysmerkkejä vielä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi herra Kohl, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia myös äh, tästä raportista ja esityksestä. Aavistinkin jo sen, että kumpikin osapuoli kärsii, erityisesti jos sopimusta ei saada aikaan. Ja nyt kuulimme tästä enemmän ja konkreettisemmin. Mutta tavallinen kansa ei tästä vielä ole tietoinen, eikä kansa lähde myös lukemaan näitä 170 sivua. Miten ihmiset saadaan mukaan sekä koko eu 27 valtion alueella että UKssa. Brittihallituksen pitäisi esittää kysymys, halusitteko todella tätä? Yksinkertainen kysymys. Brittien pitäisi vastata sitten, kyllä, juuri näin halusimme. Myös kaiken tämän kielteisen, mitä tähän liittyy kehittyy. On hienoa, että me täällä parlamentissa tiedämme asian, mutta myös laajan yleisön pitäisi saada tästä tietoa. Kiitoksia, Mira Kroon. Kiitoksia. Anteeksi vain, kun tässä oli toinen kokous. E, niin nämä seuraukset ja erilaiset skenaariot, toivomme tietenkin, että tätä ei tapahdu, mutta meidän täytyy varautua ja komissio valmistautuu e, tähän tilanteeseen ja varmasti muut maat UK kanssa yhteydessä olevat, joilla on kauppaa ja muut maat tosiaan valmistautuvat. Itse UK ei välttämättä näin tee, eli näin. Tästä tulee ongelmia varmasti kaikille. Me olemme olleet tietoisia tässä valiokunnassa – ilmailuasioista, satamista, laivoista. Olemme tietoisia näistä asioista. On tärkeää, että meillä on tämän tyyppinen asiakirja niin, että tiedämme, mitä on odotettavissa, jos sopimusta ei saada aikaan. Kyse on itse Briteistäkin mm, Parlamentti äänestää asiasta vielä ensi viikolla. Odotamme kovasti sitä. Toivomme, että näin ei tapahdu, mutta tällaisessa tilanteessa on hyvä, että meillä on suuntaviiva siihen, miten edetä. Kiitoksia. Ja herra Rike, seuraavaksi olkaa hyvä. Muutama huomio vain. Ensinnäkin ystävän kuningaskunnan lähtö noin kolmen kuukauden kuluttua on asia, jonka suhteen ei tiedetä, miten loppujen lopuksi käy. Tämä on suorastaan uskomatonta. Toinen huomio, joka liittyy ensimmäiseen. Mikäli ei pystytä saamaan aikaan enempää kuin mitä toistaiseksi on saatu kolmessa vuodessa, niin tästä tulee erittäin monimutkaista mikäli no deal tilanteeseen joudutaan ja myöhemmin sitten keskustelen. Tästä on erittäin vaikea. Mitä kahdenvälisiin sopimuksiin tulee, joko kyse on kahdesta sopimuksesta yhteen kuningaskunnan ja unionin välillä, niin en usko, että nopeasti saadaan mitään aikaan eikä helposti synny mitään, mikäli sopimusta, erosopimusta ei synny. Tai sitten kyse on sopimuksista, jotka unisio, unioni itse tekee. Ne vähintäänkin kaksi kuukautta tällaiseen menen, koska unionissa käydään keskusteluita kolmen toimielimen välin, komission, parlamentin ja neuvoston välillä. Ja mikäli tämä kolmi kanta ei toimi, niin sitten kestää paljon pidempään. Ja toimielinten välinen yhteistyö, mikäli ei suju, tästä on vielä hankalampaa. Ja sitten kun valmistetaan kahden välisiä sopimuksia, täytyy myöskin äänestää Uskon, että tai siis, siis, siis toivon, että näin ikään, koska no deal tilanne olisi katastrofaalinen keskustelussa, täytyy ottaa eri elementit huomioon, ja se mitä jo kolmessa vuodessa saatu aikaa, niin en usko että saadaan myöskään aikaan seuraavassa kolmessa kuukaudessa. Siis kiitoksia seuraavaksi, herra Van Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä. Uh, hyvin kattava uh, tutkimus ja hyvin selkeät suosituksetkin tässä on. Minulla on tässä kysymys. Uh, tässä otettiin esiin ilmailun alalta siinä tapauksessa, ettei tule sopimusta UK um, toimijat saattavat saada ansaitsematonta etua, koska tässä on myös um, päästökauppa päästökauppamalli, joka pätee muihinkin äh, liikennemuotoihin. Voitteko kertoa näistä ansaitsemattomista eduista? Äh, onko niistä äh, jo tutkittu mahdollisuus siis, että me kilpailemme UK ilmanliikenteen kanssa ja muiden, muilla aloilla, jotka sitten epäsuotuisasti saisivat hyötyä tällä alalla suhteessa EU-maihin. Onko teillä tästä jonkinnäköistä tietoa tarjolla? Kiitoksia tästä. Niin selkeät tiedot joka tapauksessa EU 27 jäsenmaata. Kiitoksia ja puheenjohtaja halusi myös puheenvuoron. Muita ei taida olla. Minulla on itselläni kaksi kysymystä. Voisitteko kertoa meille konkreettisesti, mitkä ovat ne alueet, jotka eniten kärsivät, joihin vaikutetaan eniten. Me tiedämme, että rajan takana on ensimmäiseksi Ranska. Keihin tämä tapahtuma vaikuttaa? Ja sitten alakohtaisesti eh, siinä hiukan täsmennyksiä. Kyse on eh, Saksasta esimerkiksi. Siellä ei vaikutuksia nähdä niin selvästi kuin esimerkiksi muualla. Kertokaa konkreettisesti, miten tämä menee siis alueellisesti. Ja sitten toiseksi palaan siihen, mitä herra Rike ja herra Piper sanoivat. Jos on kahdenvälisiä sopimuksia, jotka ovat jo valmiina, siinä meillä on sisältöongelma, koska Euroopan parlamentti, eli meidän valiokunnamme, me emme ole olleet mukana näissä sopimuksissa. Ja sanoisin, että tästä tulee valtavia ongelmia. Tämä sanon valiokunnan puheenjohtajana. Ja sitten kolmas seikka, jonka ottaisin esiin onko mahdollista, että me tietäisimme tässä vaiheessa, paljonko kaikki tämä tulee meille maksamaan, kaikki nämä rakenteet, että rakennetaan uudestaan raja Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan välille. Paljonko on loppulasku? Annan teidän vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä herra eh, Papi Ferrando. Thank you very much. Um, Kiitos kovasti puheenjohtaja. No, kysymyksiä tuli kosolti. Toivottavasti mikä niistä ei nyt pääse unohtumaan. Aloitan ensin sitten kollegat voivat osallistua tähän omalta osaltaan näin halutessaan. Ensinnäkin, kun sanoimme, että maantieliikenteen tilanne ei ole niin hankala, niin viittaamme tässä siihen, että ongelma muilla liikenteen aloilla on se, että tarvitaan oikeusperusta. Tällainen kuitenkin on jo olemassa maaliikenne, tieliikennealalla, jos halutaan tehdä valvontoja, äh, asettaa kamera jonnekin tai tehdä muuta tämän kaltaista, niin meillä on jo oikeusperusta tähän. Toisilla aloilla tarvitaan jonkinlainen lainsäädäntö tai asiakirja tai jonkinlainen oikeusperusta, jotta päästään eteenpäin. Siksi uskomme, että nämä muut kolme liikennealaa ovat hankalammassa asemassa kuin maantieliikenne. Sitten näistä luvuista, kollega puhui niistä. Olemme käyttäneet Eurostatin käytettävissä olevaa materiaalia, koska neljässä kuukaudessa meillä ei ollut mahdollista lähteä keräämään kaikkea taloustilastotietoa itse, mutta käytimme Eurostatin käyttökelpoista materiaalia. Ja sitten meillä oli Esseniläisen professori Belken materiaalia. Nämä tiedot löytyvät sieltä kirjallisuusluettelosta. Hän on laskenut mahdollisia BKT-vaikutuksia eri osapuolille. Tässä viittasimme 27 EU-valtion e ja mahdollisen 0,44 prosentin BKT-laskuun, kun taas UK on tilanteessa BKT voisi laskea reilu 4 prosenttia. Ja sieltä kirjallisuusluettelosta tuolla löytyvät tiedot näihin muihin tutkimuksiin. Voitte ne ladata halutessanne. Emme analysoineet Gibraltarin tilannetta kovinkaan tarkkaan, koska kun laadimme tutkimusta, ei vielä ollut edes minkäänlaista sopimusehdotusta, joten tämä elementti jäi ulkopuolelle. Ehkä on aloja, jotka voivat tästä kaikesta hyötyä. Rafael voi kenties puhua tästä lisää. Miksi tässä on mainittu, että tietyt lentoyhtiöt UK tai muualla voivat hyötyä sopimuksettomasta tilanteesta? Se, että, An option, but... Uh, Sanomme itse asiassa, että tämä on yksi vaihtoehto, mutta emme olettaneet, että mitään hyötyä tällaisesta olisi esimerkiksi, kun on kyse merikuljetuksista tai ilmailualasta. Uskomme, että yleisesti ottaen kilpailukyky heikkenisi kaikkialla sekä Yhdistyneen kuningaskunnassa että EU:ssa. ssa Kyse on pienemmästä markkina-alueesta kuin ennen, joten kilpailijoita on vähemmän. Nyt huomaamme, miten tärkeää on poliittinen tahto, jotta saadaan aikaan oikeusperusta, että mennään pidemmälle. Äh, ilman sitä me olemme äh, jumissa ei juuri eh, näin sanoisin herra Rikelle On aivan totta, että oikeudellinen prosessi, siihen menee paljon aikaa ja meillä ei ole oikeusperustaa ja me olemme eh, kaoottisessa tilassa ilman oikeusperustaa. Minä vastaan tähän viimeiseen kysymykseen, jonka esitti puheenjohtaja herra Rike myös. Ja eh, viittaisin myös ilmailualan kysymykseen – kahdenväliset sopimukset vai ei. Nykyinen järjestelmä perustuu seuraavaan periaatteeseen. Nykyjärjestelmän mukaan kaikki lentoyhtiöt voivat vapaasti eh, lentää Euroopan lentokentiltä toiselle. Ja nyt meillä on tietty omistajuus, jonka joka on eurooppalaisilla toimijoilla tai sitten julkisilla tahoilla jäsenvaltioissa. Sitten no deal skenaario ja suunnitelma B nyt olemme nähneet, että ne, jotka ovat valmistautuneet eh, suunnitelmaan B, eh, ajatellen yksityisen sektorin toimijoita eh, suhteessa yhdistyneeseen kuningaskuntaan, eli brittitoimijat, niistä on tullut eurooppalaisia toimijoita, niitä ne olivat jo pitkälti tähän mennessä osakkeita on siirretty ulkopuolelle 27 jäsenvaltioon. Ja sitten äh, B-suunnitelma on se, että edelleen jatketaan äh, sitä, että ollaan eurooppalaisia ilmailutoimijoita. Mutta me tiedämme, että 27 jäsenvaltion äh, yhtiöt eivät voi lentää vapaasti yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mitä siis käytännössä tapahtuu? Joko asiasta tehdään sopimus, kahdenvälinen sopimus, 27 jäsenmaata vastassa UK, mutta tähän tarvitaan aikaa. Mutta malleja on olemassa. Euroopan unioni on tehnyt jo vastaavia sopimuksia muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa. Marokko, Marokko oli näistä viimeinen, myös Brasilia, Yhdysvallat – Eli emme lähde nollatilanteesta tässä, koska näiden sopimusten malli on olemassa. Siinä taataan vapaa liike äh, ulkopuolisen jäsenvaltion kanssa tai ulko, jäsenvaltioiden ulkopuolisen kanssa, äh, mutta tähän menee tietenkin aikaa. Onko, niin kysyisin vielä alueista, Onko teillä tietoa siitä, äh, keihin tämä vaikuttaa eniten? Madame le Président, on fait... Äh, Voi vastata, rouva puheenjohtaja. Toden totta, havaitsimme, että Pohjois-Ranskasta tulee eteen ongelmia. Siellä on erityisiä alueita. Lop de France, Normandie ja Bretagne erityisestikin ovat hankalassa asemassa, koska aiemmin – Puhuttiin meriliikenteestä ja kanalitunnelista, jotka ovat kaksi keinoa, jolla voidaan kuljetuksia, merkittäviä kuljetuksia tehdä. Tämän, ne ovat merkittäviä yhteyksiä kaupankäynnin kannalta. Siellä on havaittu merkittäviä ongelmia näillä kolmella alueella ja näitä täytyy todellakin painottaa. Kun on tehty tutkimuksia, mihin jäsenvaltioihin vaikutukset kohdistuvat, niin Ranskaa koskevat vaikutukset löytyvät tuolta tutkimuksesta sieltä kohtaa. Onko vielä muita kysymyksiä? Ei taida olla. Niinpä haluan kiittää teitä kovasti äh, tästä tutkimuksesta ja sen avulla tosiaankin me voimme osoittaa, mikä on seuraus sopimuksettomasta tilasta. Äh, vaikuttaa katastrofaaliselta ja vaikutukset näkyvät eri Euroopan äh, alueilla, eri aloilla eri tavoin. Tästä on nähty myös autoliikenteen osalta. Äh, se, sillä on valtavat vaikutukset Nämä ovat sellaisia aloja, joissa pitää olla tarkkaavainen. Kiitoksia kovasti tästä hyvin täsmällisestä esityksestä. Hyvät kollegat, ei tässä olla kovin optimistisia, mutta nyt meidän on nähtävä, mikä todellisuus on, jotta voimme eh, mahdollisimman hyvin ennakoida tulevaa. Kiitoksia kovasti tutkimuksesta. Aplodit eh, he ovat ansainneet.